äänestämään. Haluaisin sanoa yhden asian tiedonannoksi. Edustaja Sörenbuu Sendegård on ilmoittanut, että 5. päivä helmikuuta 2014 hän luopuu mandaatistaan Euroopan parlamentin jäsenenä. Artiklan 4 kohdan 3 mukaan omassa työjärjestyksessämme parlamentti on todennut, että hän lopettaa tehtävänsä hoitamisen 5. helmikuuta 2014. Ja Euroopan parlamentti on antanut tästä tiedon vastuussa oleville kansallisille viranomaisille. Hyvät naiset ja herrat, nyt siirrytään äänestämään. Esityslistalla meillä on ensimmäisenä edustaja Moreiran mietintö